Arvoisa YK on pääsihteeri, tämä on meille suuri ilo saada teidät tänne Euroopan parlamenttiin uudelleen. Arvoisa Van, myös teille lämpimästi tervetuloa. Olette miehenne mukana täällä. Olemme iloisia nähdessämme myös teidät täällä tänään. 70 vuotta sitten pääsihteeri vuonna 1945 perusti YK San Franciscossa. Tänään, hyvät naiset ja herrat, Yhdistyneet kansakunnat on tärkein organisaatio kansainvälisessä yhteistyössä. Se on se kantava pilari ja pylväs, jolle maailmanjärjestys perustuu, ja se on ehdottoman välttämätön ja vaadittaessa kansainvälistä turvallisuutta. Kansainvälinen turvallisuus, joka on haasteiden edessä monissa maailman paikoissa, oikeastaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja yhdistyneet kansakunnat on keskeisessä asemassa ratkottaessa konflikteja. Ja sen täytyykin olla siinä asemassa, koska se on yksi niistä välineistä, jotta saisimme aikaa rauhanomaisia ratkaisuja Euroopan unioni on, jakaa, ja tämä parlamentti aivan erityisesti jakaa teidän organisaationne keskeiset tavoitteet, herra pääsihteeri. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan, kamppailu köyhyyttä ja nälkää vastaan maailmanlaajuisesta ja sitoutuminen koulutukseen ja kestävään kehitykseen, kestävään kasvuun. Nämä tavoitteet ovat perusedellytyksiä rauhanprosessien käynnistämiseen, joita me, niin kuin sanoin, kiireesti tarvitsemme. Me olemme tässä Euroopan parlamentin nimissä voisi varmasti sanoa kollegojen puolesta, me olemme tässä sitoumuksetta teidän rinnallanne. Ja siksi tämä on suuri kunnia meille saada teidät, herra pääsihteeri, tähän parlamenttiin, joka on Euroopan demokratian talo ja olemme iloinen siitä, että tapaamme tällä tavalla toista kertaa Euroopan parlamentissa. Ja teidän vuoron puhua, olkaa hyvä herra pääsihteeri. Your Excellency. Herra Martin Schulz, Euroopan parlamentin puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kunnioitetut Euroopan komission varapuheenjohtajat ja jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia saada puhua Euroopan kansan edustajille. Haluan onnitella puhemies Sutsia siitä, että hän on saanut tässä kuussa kahden suuren palkinnon työstään demokratian edistämiseksi ja Euroopan parlamentin saattamiseksi lähemmäksi Euroopan kansoja. This parliament. Tämä parlamentti edustaa hyvin laajaa kulttuurien ja perinteiden monimuotoisuutta, joita yhdistää yhteinen usko, että me olemme voimakkaampia ja parempia silloin, kun työskentelemme yhdessä. Sillä on tärkeä rooli myöskin Euro- yhdistyneen kansakuntien agendassa Euroopan parlamentti edistää kansainvälistä yhteistyötä rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien hyväksi – YK ei voisi tehdä työtään ilman tukea ja rohkaisua ja osallistumista, jota Euroopan parlamentti esittää. Ja minä olen syvällisesti, syvällisesti kiitollinen teidän sitoumuksestanne. Hyvät naiset ja herrat, tänään aion korostaa kolmea haastetta, jotka ovat yhdessä toisiinsa ja jotka ansaitsevat suurempaa yhteistä huomiota. Ensinnäkin äärimmäisen väkivallan estäminen, toiseksi maahanmuuton haasteisiin tarttuminen ja kolmanneksi kestävän maailman rakentaminen kaikille. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen väkivaltainen ekstremismi on tärkein uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Raakuus, joka kohdistuu siviileihin, jota harjoittavat äärimmäisryhmät, on suora haaste universaalille arvoille, joita ovat rauha, oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus ja ihmisarvo. Se, että tuhotaan kulttuuriperintöä, on hyökkäys meidän yhteistä ihmisyyttämme vastaan. Olen täysin sitoutunut harjoittamaan yhteistyötä Euroopan toimielinten kanssa, jotta näihin haasteisiin vastataan. Minä tulen esittelemään kattavan YK toimintasuunnitelman, jolla pyritään estämään väkivaltaisen, väkivaltaisen toimintaa täysistunnossa myöhemmin tänä vuonna. Me täytyy keskittyä siihen, että kehitetään vastuullisuutta, että kunnioitetaan universaaleja arvoja ja vuoropuhelua yhteisöjen kesken. Ihmisoikeuksien tukeminen ja oikeusvaltion edistäminen ovat olennaisia. Meidän täytyy pitää mielessämme erityinen vastuumme, jolla vältetään sellaiset vastaukset terrorismiin ja ääriliikkeisen toimintaan, jotka tekevät tilanteen vielä pahemmaksi. Meidän täytyy pyrkiä kiinnittää huomiota siihen rooliin, joka on johtajilla kulttuurin ja uskonnon eri alueilta, ja katsoa, myöskin sitä, mikä motivoi nuoria miehiä, joskus naisiakin, etääntymään ja radikalisoitumaan niin, että he ovat valmiita aiheuttamaan vahinkoa muille ja jopa lopettamaan oman elämänsä tämän prosessin puitteissa. Tämä väkivalta näkyy ennen kaikkea islamisen valtion Boko Haramin, Hashababin ja eräiden muiden lahkolaisten ja terroristiliikkeiden toiminnassa. Mutta on myös selvää, että vihapuhe, jota jotkin poliittiset hahmot ja puolueet edistävät, joka kohdistuu vähemmistöihin ja maahanmuuttajiin, jotka ovat useimmiten näiden kohteena. Meidän täytyy yhdessä toimia kaikkien näiden pahojen asioiden käsittelemiseen ja niiden taustasyyden käsittelemiseen. Maahanmuuton haaste, hyvät parlamentin jäsenet, on suuri huolenaihe meille kaikille. Välimereltä Kaakkois-Aasian merille monet naiset, miehet ja lapset menettävät elämänsä pakomatkoillaan. Tänä vuonna 100 1800 ihmistä on hukkunut merellä 10 kert- 20 kertaa enemmän kuin saman, jak- saman jaksona viime vuonna. Ja puolet heistä näistä kuolleista on painut sota, vainoa tai ihmisoikeuksien rikkomuksia, ja he ansaitsisivat kansainvälistä suojelua pakolaisina. Euroopalla on merkittävä rooli, ja sillä on kollektiivinen vastuus toimia. Ihmisenkien pelastamisen tulisi olla kaikkein tärkein prioriteetti. Kun meidän täytyy katsoa tehokkaampaa lain toimeenpanoa suhteessa ihmisten salakuljettajiin, ihmiskaupan harjoittajiin, me tarvitsemme myöskin toimia vaarallisia matkojen estämiseksi ja saman aikaan kuitenkin turvallisia oikeudellisia väyliä, jotka mahdollistavat perheiden yhdistämisen, mahdollistavat viisumit työntekoon ja opiskeluun. Olen tavannut ihmisiä Syyriasta, Afganistanista, Myanmarista ja Kongon demokraattisesta tasavallasta, jotka ovat menestyksekkäästi siirtyneet Irlantiin. He, heidän uusi elämänsä ei ole vaikeudeton, mutta he ovat löytäneet turvallisuutta ja heidän uusi kotimaansa on ilolla ojentanut heille avun, avun, apuantavan kätensä. Minä toivon paljon lisää tällaisia esimerkkejä kautta Euroopan. Eli me tarvitsemme yhä enemmän tällä kertaa. Tänä aamuna minulla oli tilaisuus tavatta yhdeksänvuotias syyrialainen tyttö. Hän on painut. Väkivaltaa omasta kotimaastaan. Minä olin niin liikuttunut, kun hän vetosi minuun ja kertoi meille, minulle unestaan. Minä rohkaisin häntä, että hänen ei pidä olla epätoivoinen. Sanon häntä, että maailma hänen kanssaan yhdistynyt, kun kansakunnat Euroopan olivat hänen ja hänen perheensä kanssa. Ja ottavat Syyrian kansaa. Tämä oli yksi liikuttavimpia hetkiä, joita minä olen kokenut. Arvoisat parlamentin jäsenet, YK pitää hyvänä esityksiä joita Euroopan komissio on tehnyt äh, tarpeelliseksi maahanmuuttopolitiikaksi. Ilmoitus, jonka komissio tänään teki ehdotukseksi, joka koskee 40 000 turvapaikanhakijan uudelleen sijoittamiseksi, on askel oikeaan suuntaan. Minä rohkaisen EUn jäsenvaltioita osoittamaan myötätuntoa. Ne pohtivat tätä tärkeää esitystä vastuun jakamiseksi. Menestyksekäs taakan jakaminen voi mahdollistaa Euroopan unionin Successful. Menestyksekäs taakanjakaminen voi mahdollistaa Euroopan unionille sen, että se voi tarttua dramaattisesti lisääntyvään ihmisten virtaan luomalla esimerkin samalla muille maailman alueille, jotka ovat kohtaavassa samankaltaisia haasteita. Yhdistyneet kansakunnat, YK on pakolaiskomissaari ja kansainväliset järjest, kansainvälinen siirtolaisjärjestö tulevat edelleen tekemään yhteistyötä Euroopan johtajien kanssa tartuakseen tähän kriisiin tavalla, joka kuitenkin ottaa huomioon ihmisoikeudet ja kansainvälisen oikeuden. Meidän lähestymistavan pitää olla kattavan. Meidän pitää katsoa kohdemaita, kulkumaita ja ennen kaikkea lähtömaita. Meidän täytyy pyrkiä työskentelemään konfliktien lopettamiseksi ja estämään sellaista kehitystä, joka on saanut yhä useammat ihmiset siirtymään enemmän kuin sitten toisen jälkeen koskaan. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Euroopassa ja muualla, jotta voimme tarttua huolestuttaviin kehityksiin, jotka liittyvät siihen häpeään, joka kohdistetaan maahanmuuttajien. Euroopassa väestönkasvu on alhaista ja on tapahtumassa demografinen siirtymä kohti ikääntyvää väestöä. Ja jotta tarvita, voidaan tarttua siihen, että työvoima tulee vähenemään, jotta voidaan ylläpitää talouden dynamiikkaa, Eurooppa tarvitsee maahanmuuttajia. Sodan jälkeen historia Euroopassa tarjoaa suuria esimerkkejä yhteistyöstä rauhan ja vaurauden hyväksi. Euroopan menestys on osoittautunut tärkeäksi houkuttimeksi maahanmuutolle. Euroopan monimuotoisuuden täytyy ohjata tätä vastausta. Minä rohkaisisin teitä elämään, toimimaan niiden normien mukaiseksi, joita te itse olette asettaneet itsellenne ja koko maailmalle. Hyvät naiset ja herrat, nyt tartun kolmanteen maailmanlaajuisen haasteeseen, joka kattaa kaiken, ja jossa me odotamme Euroopan näkemystä, Euroopan johtajuutta, jotta päästään eteenpäin tänä tärkeänä vuonna nimenomaan kestävän kehityksen alueella. Tämän täytyy olla maailmanlaajuisen toiminnan vuosi. Kaksi vuonna 2015 meillä on kolme mahdollisuutta, kolme historiallista mahdollisuutta saattaa maailma kestävän kehityksen tielle. Ensimmäinen on heinäkuussa. Meidän täytyy uudistaa maailmanlaajuista kumppanuutta kokouksessa, jossa käsitellään kehityksen rahoittamista, joka pidetään Addis Abebassa. On velvollisuutemme ohjata siinä, että annetaan varoja köyhyyden kitkemiseen ja ilmastonmuutoksen kysymysten kohtaamiseen. Kehitys, kehitysavun edistäminen tulemaan edelleenkin hyvin tärkeä ennen kaikkea vähiten kehittyneiden maiden osalta ja pienten saarivaltioiden osalta, jotka tarvitsevat jatkuvaa ja lisääntyvää tukea. Haluan nostaa kiitoksen niille maille, jotka ovat jo saavuttaneet tavoitteen 0,7 prosenttia BKTstä virallisena kehitysapuna. Tämä on 0,2 prosenttia maailman eh, kehittymistä maista eh, näitä osalta tulisi oisemmainen seurata tätä linjaa. Miten voidaan sitten sitoutua tähän tavoitteeseen? Minä kehottaisin, että kaikki ponnistelun pyritään saavuttamaan tämä tavoite mahdollisimman pikaisesti. Samanaikaisesti me tiedämme, että virallinen kehitysapu itsessään ei ole riittävää. Meidän täytyy myös saada lisää rahoitusta eri lähteistä, sekä julkisista että yksityisistä. Perustavanlaatuinen vastuu kestävän kehityksen rahoittamisesta on hallituksella. Joten meidän täytyy tukea tehokkaan, reilun verotusjärjestelmän kehittämistä. Meidän täytyy myöskin sitoutua yhdenmukaistettuun verotusyhteistyöhön, jolla voidaan välttää verokiertoa. Tehokas, menestyksekäs tulos Addis Abebasta on ratkaisevan tärkeä sille, että luodaan luottamusta ja saadaan lisää voimaa ja saadaan muutettua tulevaisuuden suunnitelmat todellisuudeksi. Tämän vuoden toinen kehityksen virstanpylväs on syyskuussa New Yorkissa. Silloin maat hyväksyvät äh, vuoden 2015 kehitysagendan ja asettavat äh, kestävän kehityksen tavoitteita. Tämä tulee olemaan universaali ihmiskeskeinen agenda. Kaikki maat, niiden täytyy muuttaa talouksiaan, jotta voidaan lopettaa kestämätön, kestämättömän kulutuksen mallit ja tuotannon mallit. Eurooppa voi johtaa tietä siirryttäessä vähähiiliseen talouteen. Ja joulukuussa Pariisissa hallitusten täytyy ratkaisuja sitoumuksistaan, jotka merkitsevät maailmanlaajuista ilmaston säästämissopimusta Pariisin ilmastohuippukokouksessa. Ja Euroopan johtajuus on keskeistä, jotta saadaan aikaan tarvittava ilmastosopimus, jotta Euroopan kautta voidaan vähentää riskejä, jotka koskevat ilmastoon, voidaan vahvistaa vaurautta ja saadaan aikaan myöskin lisää energiavarmuutta. Kansainvälisten sitoumusten kautta, sitoumusten kautta, energiapolitiikan kautta Euroopan unioni on avaamassa tietä kohti turvallisempaa, vauraampaa vähähiilisempää tulevaisuutta kohti omille kansalaisille ja koko maailmalle. Minä haluan kiittää Eurooppaa siitä, että se on ensimmäisiä, jotka ovat asettaneet tämän vuoden maaliskuussa ilmastotavoitteita. Ja haluan myöskin kiittää avokätisistä tuesta, jota monet EUn jäsenvaltiot ovat osoittaneet vihreälle ilmastorahastolle. Rahoitus on tärkeä, jotta voidaan varmistaa kunnianhimoinen sopimus Euroopassa, Pariisissa. Meillä täytyy olla poliittisesti uskottava linja, jotta saadaan liikkeelle 100 miljoonan dollarin summa vuosittain vuoteen 2020 asti. Tämän vihreän ilmastorahaston täytyy olla käynnissä jo ennen Pariisia, jotta se voi tukea pieniä kehittyviä saarivaltioita, vähemmän kehitty, vähiten kehittyneitä valtioita ja Afrikkaa. Kiitän Euroopan unionia voimakkaasta tuesta tämän toteuttamisessa. Pyydän myös, että Euroopan unioni antaa tukensa siinä, että suunnitellaan ja toteutetaan erityinen paketti kaikkein haavoittumassa asemassa oleville maille, kuten pienet kehittyvät saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat. Paketti, joka tarttuu niiden huolenaiheisiin, jotka koskevat sekä ilmastokehitystä että kehitystä. Tämä paketti koskisi ennen kaikkea rahoitusta, ja sopeutustoimia ja energiaa. Minä lopuksi myöskin kehottaisin EUta edelleen ajamaan korkeita tavoitteita Pariisin sopimuksen yhteydessä vahvistamalla sen ilmastotavoitteita vuodelle 2020 ja pohtimalla kunnianhimoisempia tavoitteita ajanjaksolle vuoden 2020 jälkeen. Thank you for your support. Kiitos tuestanne. Herra puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, Tämä vuonna on kulunut 70 vuotta YK perustamisesta. Meidän järjestömme syntyi toisen maailmansodan tuhkasta, jotka olivat tuhonneet suurin osan Euroopasta. Rauha ja vauraus, sen on konkreettinen symboli siitä, mitä voidaan saavuttaa suurimmankin tuhon jälkeen. Me elämme mutkikkaassa ja levottomassa maailmassa, mutta uskon, että elämme myös maailmassa, jossa on mahdollisuuksia. Ja te olette tämän lupauksen vartioita. Te olette veturi, jolla, joka on mitä voimakkain moottori. Minä kehotan teitä viemään maailmaa eteenpäin ja työntämään maailmaa edellänne sillä moottorilla, joka teillä on. Yhdessä me voimme edetä siinä, että saamme lisää luottamusta sekä tälle että tuleville sukupolville. Kiitän teitä voimakkaasta sitoumuksestanne johtajuudessa demokratian kysymyksissä ja siinä palvelun hengessä, jolla te teette tärkeää tehtävänne edustaessanne Euroopan kansoja. Haluan teitä kiittää siitä, että te tuette ihanteita ja tavoitteita, joita yhdistyneillä kansakunnilla on. Ja haluan kiittää myös tästä tilaisuudesta saada puhua teille. Arvoisat parlamentin jäsenet, sallikaa meidän toimia yhdessä, jotta tästä maailmasta tulee parempi kaikille, jossa kaikki kansat, riippumatta siitä, mistä he tulevat, voivat elää ihmisarvon mukaisesti, jossa kukaan ei jää jälkeen. Tämä on meidän moraalinen ja poliittinen vastuumme 2000-luvulla. Kiitän teitä tarkkaavaisuudestanne ja johtajuudestanne. Oli kiitoksia, herra pääsihteeri. Sie niin hyvin saksaa, että ette tarvitse edes tulkkausta. Paljon kiitoksia, herra pääsihteeri. Äh, niin kuin näitte, aplodit soittivat, että, että teidän äh, tärkeät asianne ovat myös meidän tärkeitä asioita. Olemme teille kiitollinen, kiitollisia teidän toisesta käynnistä Euroopan parlamentissa. Haluaisin tässä yhteydessä, eh, herra pääsihteeri, eh, sanoa teille, että Euroopan parlamentin jäsenet voi varmasti sanoa sen kaikkien kollegojen puolesta, että emme kiitä pelkästään YKta, vaan myös teitä henkilökohtaisesti koska uskon, että te olette todellakin yksi eh, niitä uskottavia eh, edustajia rauhanomaisen yhteistyön idean ja aatteen takana tällä planeetalla. Kiitoksia. Paljon kiitoksia myös henkilökohtaisesti teille, herra pääsihteeri.